Bien, mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat, jatkamme kokoustamme. Tervetuloa komission jäsen Lewandowski. Hän kunnioittaa meitä läsnäolollaan tässä kokouksessa vuoden alusta jo. Tervetuloa myös hänen avustajansa. Valiokunnan nimissä haluan toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Olemme iloisia, että voimme jatkaa yhteistyötä tämän suuren asian parissa, siis sekä vuotuisen talousarvion käsittelyn että myös tulevan monivuotisen rahoituskehyksen parissa. Ennen kuin komission jäsen saa puheenvuoron, toivotan tervetulleeksi myös ainakin hetkeksi salissamme pan-afrikkalaisen parlamentin talousasiavaliokunnan jäsenet. Meillä on suuri kunnia, että olette täällä. Olemme iloisia, että meillä on mahdollisuus tavata teitä. Herra komission jäsen, aamupäivällä kun näin vuoden aluksi aloitimme työn, kävimme pitkän keskustelun täällä laajassa mielessä näkymistä talousarviossa, miten valmistella ensi vuoden talousarviota ensinnäkin. Budjettivaliokunta päätti hyväksyä parlament, edus, esittää parlamentille, että hyväksytäisiin yleiset suuntaviivat ensi vuoden budjettia varten. Ja toisaalta keskustelimme myös neuvotteluiden tilasta ja valmisteluista – monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Te ystävällisesti viime vuonna kutsuitte myös Strasbourgissa Euroopan parlamentin tykönne siinä keskustelussa. Me päätimme, että saattaisi olla varsin mielenkiintoista meidän kannaltammekin kuulla teitä vielä – vaihtaa mielipiteitä jo tänään. Kiitos, että tulitte. Ehkä nyt yksinkertaisinta olisi, että te jatkatte tästä. Kerrotte, mitä sydämellänne on, herra Ja sanokaa hyvää. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta ja hyvää iltapäivää kaikille. Minä toivotan teille hyvää budjettiuutta vuotta. Teidän kutsuna on minulle erittäin tärkeä, kun keskustelemme tässä vuoden 2012 alussa asioista. Tämä saattaa olla aika merkittävä, tärkeä vuosi Euroopan rahoitukselle ja Euroopan budjetille. Neuvostossa tuolla kadun toisella puolella on käyty erittäin tärkeää keskustelua perjantaina keskustelu koskee niin sanottua ylhäältä alaspäin menevää lähestymistapaa. Kyse on kokonaisvarainkäytöstä. Se liittyy ehdotukseen, joka on tulossa komissiolta perjantaina, ja tämä onkin yksi syy lisää keskustella teidän kanssanne aiheesta. Minulla ei ole tässä mitään illuusioita. Perjantaina tällä viikolla tulemme kuulemaan, että komission ehdotus on liian korkea, tai diplomaattisemmin sanottuna liian kunnianhimoinen. Minulla ei ole mitään illuusioita sen suhteen, että tällainen viesti meille kantautuu perjantaina. Ja siksi haluaisinkin pyytää teitä keskustelemaan hyvin syvällisesti siitä, että mitä tarkoittaa olla liian kunnianhimoinen tai liian realistinen tai tarpeettoman realistinen. Haluaisin puhua ensin ehdotuksemme perusteista. Mehän tunnemme tämän ylhäältä alas tulevan lähestymistavan. Se on komission lähestymistapa. Se heijastelee tämän hetkistä ilmastoa Euroopassa. Me aloitamme vuoden 2013 tasosta ja me puolustamme inflat, inflaatiosopeutusta. Eli vuonna 2013 meidän täytyy kunnioittaa Lissabonin sopimuksen muassaan tuomia velvoitteita enemmän Eurooppaa, ei vähemmän Eurooppaa. Tämä on siis ensimmäinen mm, pilari tässä rahoitusarkkitehtuurissa. Ja toinen tärkeä piirre on jäädyttää kaksi tärkeää varainkäyttöblokkia, kohesio ja maatalous. Ja kun puhun 17 prosentin budjetin jäädytyksestä, niin olemme voineet vapauttaa merkittäviä säästöjä niin, että voimme vahvistaa uusia toimia, uusia politiikkoja. Toivottavasti saamme myös Euroopan parlamentin tuen näille. Eli kyse on tutkimuksesta, kehityksestä, rajat ylittävästä koulutuksesta ja liikkuvuudesta, TEN-verkoista, energia- ja liikennealalla. Ja toki meidän täytyy ottaa huomioon EUn ulkoiset vastuut, joten jotta voimme vastata käytännönläheisesti ja reilusti tavo- vaatimuksiin, niin meidän täytyy miettiä, mitkä ovat meidän asianmukaiset viite, viitteemme. Realistisuus ei välttämättä ole sellainen, koska jos ajatellaan 10 tai 20 vuoden aikajännettä, niin täytyy pohtia, mikä siinä mielessä on realistista. Eli meidän kiintopisteenä me täytyy olla Euroopan budjetin edistäminen. Me olemme taantuneet. fiskaalisesti, kun verrataan tilannettamme kansalliseen tilanteeseen. Jos otetaan vuosi 2011 huomioon, niin kansallisten budjettien laajeneminen on ollut noin 62 prosenttia ja Euroopan tasolla me puhumme nyt vuonna 2000 sellaisista luvuista, jotka ovat vähemmän, vähemmän kuin 42 prosenttia. Eli tässä on tämä merkittävä ero. Ja tämä on meidän kiintopisteemme. Toinen tärkeä kiintopiste kun yritämme löytää vastauksia siihen kysymykseen, että mikä on realistista ja kunnianhimoista tätä nyky-Euroopassa, niin täytyy ottaa huomioon pitkän aikajänteen trendit BKTL liittyen. Ja tähän liittyy toinen <clears throat> merkittävä luku, koska vuonna 2020 Euroopan budjetin arvo verrattuna BKTL, sen tulisi olla 0,94 prosenttia keskimäärin seuraavalle kaudelle se on 1 prosentti. Siksi on tärkeää muistaa, että vuonna vuosina 90 3-97 se oli 1,18 prosenttia BKTL ja vuonna 2014 se on 0,06 prosenttia. Tämä 1,06 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosien 1999 ja 2000 välillä, 20 välillä 20 prosentilla EUn budjetti menee alaspäin BKTL nähden, huolimatta siitä, että meillä on uusia vastuita. Euroopan unioni on laajentunut, ja nämä ovat ne todelliset kiintopisteet, joihin meidän täytyy kiinnittää huomiota. Ja teemme sen johtopäätöksen, että meidän päätöksemme vakauttaa vuoden 2014 seitsemäksi vuodeksi, niin se on kyllä otettu huomioon. Tämän päivän budjettikuri ilmastossa. Tämä tarkoittaa sitä, ja tämäkin on tärkeää, että Euroopan potentiaalinen kasvu ei heijastu budjetissa vuosien 2014 ja 2020 välillä – ja minä pyydän teitä etsimään muitakin esimerkkejä tällaisesta ex ante rahoituskurista seitsemäksi vuodeksi aina vuoteen 2020 kansallisella tasolla. Jopa niin sanotut velkahelpotukset, joita veropaketissa, tai velkajarrut, joista keskustellaan veropaketista, ovat itse asiassa tällaisia itse, itselle pakotettuja rajoitteita Euroopan tasolla. Eli jos ajatellaan, ajattelemme Euroopan budjettia kansallisen budjetoinnin kontekstissa, niin voidaan todeta, että nämä kaksi asiaa ovat hyvin erilaisia luonteeltaan. Monikansallisuus. Me teemme äm, valintoja Euroopan unionin pitkän tähtäyksen visio silmällä pitäen, ja me meidän täytyy katsoa pidemmälle kuin tämänhetkinen talouskriisi, mutta paradoksi on se, että tämänhetkiset rahoitusnäkymät 2007-2013, ne syntyivät optimistisessa Euroopassa, Euroopassa, joka kasvoi ja uskoi tulevaisuuteensa. Ja nyt tällä hetkellä olemme, olemme kriisissä. Kukaan ei ole yllättynyt siitä, että meillä on nyt tällä hetkellä kertynyt vaatimuksia, maksuvaatimuksia me olemme tällä hetkellä vielä viime vuoden sovittelutilanteessa. Se, sillä onkin merkitystä tulevaisuuden yhteistyöhämme, mutta viimeksi kuluneet kolme viikkoa, tai siis pikemminkin joulukuun viimeiset, viime, viimeisinä kolmena viikkona olemme, pyy, olemme saaneet 50 miljardin euron maksuvaatimuksia. Me odotimme useita miljardeja, mutta tällä kertaa kyse oli 15 miljardista. Ne tulivat meille joulukuun kolmen viimeisen viikon aikana. Ja budjettiviranomainen voi tästä vain oppia läksyn, koska me pystymme maksamaan neljä miljardia. Viisikin voitaisiin maksaa ajoissa, jos meillä olisi rahoitusresursseja, mutta meillä ei ole. Joten me aloitamme tämän uuden vuoden siten, että meillä on maksamattomia maksuja kertyneenä. Me olemme siis, meillä on velkaa vuodelta 2011, joka johtuu maksuvajeista. Meidän täytyy miettiä, mitä tämä tarkoittaa pitkällä aikavälillä jänteellä Euroopassa, jossa ilmasto muuttuu. Nyt olemme sellaisten rahoitusnäkymien kalkkiviivolle, jotka synnytettiin optimistisessa kasvavassa Euroopassa, mutta nyt tänä vuonna tammikuussa me olemme todellisessa neuvottelutilanteessa ja meidän täytyy pohtia tulevaisuutta. Emmekä me voi lähteä siitä, että Eurooppa olisi kriisissä vielä 2020. Se olisi melkoinen ö, olettamus. Ja täytyy myös todeta, että Euroopan budjettin yhteydessä on keskusteltu paljon myös investointi, sen investointiluonteesta. Eurooppa tarvitsee paitsi fiskaalista konsolidaatiota, se tarvitsee myös julkisia investointeja. Ja minä uskon, että investoinnit EUn tasolla budjetin kautta liitettynä makrotaloudelliseen kurinalaisuuteen ja makrotaloudelliseen ehdollisuuteen on paras poliisimiksi tämän päivän Euroopalle. Ja se varmasti toisi sellaisia maita, jotka ovat ongelmissa, takaisin kasvun ja työpaikkojen tielle. Eli tämä on Euroopan budjetin ja eurooppalaisen vision tarina. Ja tämä visio kantaa aina vuoteen 2020. Eli ollaan laskussa verrattuna BKTL, se on rajallisempi kuin kansalliset budjetit, ja meidän täytyy tarjota Äh, vakaa investointi horisontti Eurooppaan. Me py, pyrimme saada saman aikaan tällaisen investoin, vakaan investointihorisontin aina vuoteen 2020. Varmasti perjantaina kuullaan sellaisia ääniä, että tarvitaan syviä leikkauksia Euroopan budjettiin. Saattaisi käydä kuitenkin niin, että Euroopan rahoituksen, rahoituksen suhtaudutaan rankemmin kuin kansalliseen rahoitukseen. Ja helppohan on sanoa, että leikatkaa. Mutta on paljon vaikeampaa olla yksimielinen siitä, kuinka leikkaukset voitaisiin toteuttaa ilman, että heikennettäisiin budjetin tasapainoa, koska tällaista me emme ole ehdottaneet. Jos ajatellaan vaikkapa itämaisen maton, itämaista mattokauppaa, niin siellä ehkä tehdään kaikenlaista hevoskauppaa, mutta ei Euroopan unionin budjetissa niin voida tehdä. Eli meidän täytyy löytää tämä tasapaino. Ja siksi me, meidän täytyy löytää vastapaino näille ö, leikkauksia perään kuuluttaville äänille. Meidän täytyy itse puhua Euroopan vahvistamisesta. Ja nyt tämä on viimeinen asia, jonka sanon. Me arvostamme Euroopan parlamentin näkemyksiä ja niitä johtopäätöksiä, joita te olette meidän ehdotuksistamme laatineet ja Sure-valiokunnan päätöslauselmaakin arvostamme. Meistä on oikein hyvä, että teillä on vahva kanta, joka liittyy omiin varoihin. Omien, omat varat täytyy kun puhutaan omista varoista, täytyy myös ottaa huomioon, että budjetin täytyy olla riittävän vankka. Mutta meillä on nyt aika aika vähän. Se ei johdu siitä, että se ei ole komission syytä, vaan meillä on todellakin aika vähän aikaa, jos me haluamme lanserata uudelleen ohjelmat vuoteen 2013 mennessä. Meidän täytyy välttää erillisiä sopimuksia yksittäisistä asioista, jotta emme tee hallaa Euroopan unionin tasapainolle. Ja minä lupaan, että minä tulen seisomaan ehdotuksemme takana. Ensimmäinen keskustelukierros siis käydään neuvostossa perjantaina, mutta me tarvitsemme vahvan äänen, joka toteaa, että meidän ei pidä heikentää Eurooppaa, vaan meidän pitää vahvistaa unionia ja on vain yksi instituutio, jolla on riittävän vahva ääni, ja se on Euroopan parlamentti. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne ja kuuntelitte minua. Merci, monsieur le commissaire. Kiitos komission jäsen Parahin Janus. Valiokunnan jäsenten spontaanit reaktiot osoittavat, miten hyvän vastaanoton täällä olette saanut. No, Ensin nämä esittelijät puhuvat. Raimer Böge. Haluatko se nyt puhua? Hyvä. Ja sitten Ivalo. Ja, vielen dank. Ich... Kiitos paljon. Minäkin pidän hyvänä sitä, että komissio näin varhaisessa vaiheessa järjestää ensimmäisen briefauksen Tanskan puheenjohtajakaudelle. Hienoa, että meidän neuvottelujoukkomme sai nopeasti tietoa Tietystikin voisi sanoa, että tämä oli myöskin ikään kuin parlamentin avun pyyntö, joka oli tässä taustalla. Ja tässä vaiheessa meillä ei ole mitään syytä poiketa parlamenttina siitä neuvottelumandaatista, joka meillä annettiin SURE-valiokunnan laatiman Salvador Garrigan nimellä kulkevan mietinnön yhteydessä, jonka parlamentti hyväksyi. Meillä on erittäin hyviä syitä pitää kiinni tiukasti neuvottelu lähtökohdastamme. Sitten ei syytä poikata. Tietystikin tulevina kuukausina tulee erittäin ratkaisevia hetkiä eteen ja luotan tässä tanskaisten pragmaattisuuteen. Ja alueellisena naapurina ehkä voin näin todeta, että me luotan tanskalaisiin. Me luotan ja uskon siihen, että todellakin tehokkaasti uhkaavat rinnakkaiset keskustelut ja neuvottelut parlamentin kanssa todellakin aloitetaan. Parlamentti ei tätä sivuun. Joten mikäli näin työn alkuvaiheessa avataan tämä neuvottelulaatikko, jonka neuvosto tulee lopullisesti esittelemään kesäkuussa ja toukokuussa jo valtiovarainministeri tätä työstä, niin mielelläni ilmaisisin olettamukseni ja odotukseni, että me pääsemme jo etukäteen aivan yhtä intensiiviseen vuoropuheluun neuvoston kanssa. Ja me pystymme aivan yhtä tiiviisti neuvottelevan neuvoston kanssa tästä asiasta niin, että parlamentin syrjään jättäminen ei ole edes mahdollista, sitä ei edes kuvitella teke- tekevän. Uskon niin ikään, että Minun täytyy sanoa viime aikojen kokemusten perusteella, että parlamentti ja valiokunnat työstävät kiivaasti omia lainsäädäntöaloitteitaan ja ovat valmiita keskustelemaan, koska mistään ei ole päätetty niin kauan kuin kaikesta ei ole päätetty. Parlamentti ja valiokunta ovat valmiita tekemään työnsä. Ja tietystikin laatu on tärkeimpiä se kuin aikataulu. Kutsun, katso kuitenkin, että on hyvä toimia sitten, että parempi tekee selväksi sen, että se on kiinnostunut intensiivisemmistä neuvotteluista, mutta tarkoittaa sitä, että tämä paralleellisuus, rinnakkaisuus todellakin toteutuu, koska hyväksymismenettelystä tämä tarkoittaa sitä, että voimme loppujen lopuksi sanoa vain kyllä tai ei sille valmiille esityksille, jonka neuvosto lätkäisee meidän eteemme, nenämme eteen pöydälle. Minä ehkä nyt yritän hieman provosoida komissiota ja esittää sen suuntaan vetomuksen. Arvoisa Janusz Lewandowski, komission jäsen. Hän edellisellä kerralla johti parlamentin neuvottelukuntaa ennen kuin hänestä tuli komissaari. Ja 2006 britti kaudella neuvosto antoi johtopäätöksensä, jotka ovat tässä taustalla. Luxemburgin ensimmäinen neuvottelukierros oli mennyt mönkään, koska Silloin ei saatu neuvostossa päätöstä aikaan ja loppujen lopuksi sitten komissio painosti meitä hyväksymään sen, minkä neuvosto oli hyväksynyt aiemmin. Summat ja reunaehdot. Ne survattiin meidän kurkostamme alas ja nyt on esitetty tämä vetoomus. Minä odotan tiettyjä asioita tältä komissiolta ja yksittäisiltä komissio, komissaarilta, kollegiolta ja komission puheenjohtajalta. Odotan, että nyt tehdään työtä tämän vetomuksen pohjalta ja pitäydytään siihen. Silloin kun, siinä vaiheessa, kun neuvosto uskoo, että, että se voi esittää huonolaatuisen ehdotuksen meille, ehdotuksen, joka menee alle minimitason suhteessa perustamissopimukseen, Silloin komissio seisoo toivottavasti parlamentin rinnalla ja sanoo, että kuulkaa, ei tämä käy, ja parlamentin kannattaa hylätä tämä tehty tarjous. Olisi hyvä tehdä tässä vaiheessa jo selväksi, että kukaan, ei parlamentti eikä komissio suostu menemään perustamissopimuksen määrämän minimitason alapuolelle, vaan jossakin vaiheessa täytyy olla valmis neuvottelemaan vakavasti. Vasta silloin tämä vetoomus on saanut vastakaikua komissiolta, ja minä luotan tässä vaiheessa siihen, että komissio toivoo, toimii uskottavalla tavalla. Silloin meillä on mahdollisuus pistää tämä neuvottelumandaattimme meille antama tehtävä täytäntöön. Merci, Raimer. Kiitos, Raimer. Ivalo Kalfin. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra komission jäsen, minä haluaisin ensinnäkin kiittää alustuksestanne ja muuttaman seikan otan esille. Tuo myös sitä, mitä Raivere äsken totesi. Mainitsit ensinnäkin jotain ylhäältä alasta ja alhaalta ylös lähestymistavoista neuvostossa. Me olemme hiukan huolestuneena seuranneet yleisten asianeuvoston esityslistaa painopisteessä ja niin edelleen. Emme tietenkään voi estää neuvostoa omaksumasta oman lähestymistavansa, mutta emme kyllä myöskään saa hyväksyä perusteluita, jotka perustuvat rajoituksiin, jotka on lyöty lukkoon jo etukäteen sumien osalta. Varmasti komission kanssa me olemme sillä kannalla, että kun keskustellaan muista kuin rahoitukseen liittyvistä asioista, niin se tehdään komission esityksen pohjalta ilman, että on mitään ennakkoehtoja lyöty lukkoon neuvoston puolelta. Tämä mielestäni tärkeää. Toiseksi haluaisin myös tukea sitä, että lainsäädäntöesityksistä ja ei-rahoitusesityksistä keskustellaan hyvissä ajoin. Meidän täytyy järjestäytyä myös parlamentissa, että voimme olla mahdollisimman aktiivisia neuvotteluissa eri valiokunnissa esimerkiksi. Näin voimme saattaa päätökseen sen, mikä voidaan saattaa päätökseen muissa kuin rahoituksen liittyvissä esityksissä. Varmasti tulee ajankohta, jolloin pitää keskustella myös toimielintävälisestä sopimuksesta. Sekin riippuu aika paljon komissiosta ja teidän tekemästänne esityksestä. Me olemme jo jonkin aikaa keskustelleet näistä asioista ja siksi voisinkin ehkä esittää, että käytäisiin alustavia keskusteluja jo ettei tule ikäviä yllätyksiä vastaan, kun teemme omia esityksiämme. Varmastikin jo tiedämme varsin hyvin, mitkä peruskannat ovat. Lopuksi vielä asia, josta me olemme aamupäivällä käyneet keskustelua jo. Komissio voisi auttaa myös omissa varoissa. Ensinnäkin parlamentin tiukka kanta on se, että sitä ei voida erottaa monimuotoisesta rahoituskehyksestä – Komission on oltava tässä myös hyvin selväsanainen. Kuten herra Duan totesi aamupäivällä, me odottelemme vielä komission laskelmia. On. Todellakin pidin Duanin tavasta muotoilla tämä asia, eli ei käydä ideologista keskustelua, vaan puhutaan luvuista. Ymmärrän toki, että tässä on huolia komission puolella tai murheita, mutta kunhan esityksen pohjalta saataisiin jotain lukutietoja, niin sitä parempi keskustelu on. Ei pidä myöskään unohtaa, että voidaan miettiä muitakin omia varoja. Ei tietenkään vielä tässä vaiheessa. Mutta katsotaan, miten asiat etenevät. Ja sitten ihan vihoviimeinen kysymys. Mielestäni tämä prosessi, ja tämä liittyy paljon siihen, miten herra Böke juuri totesi, tämä täytyy olla aivan avoin prosessi. Neuvostossa on ryhmä MRKta varten ja se valmistelee neuvoston kantaa. Ja vaikuttaa siltä, että siellä ei ole ihan niin avoimin mielin liikkeellä. Minä vetoan myös komissioon, että ollaan mahdollisimman avoimia. Parlamentissa mielestäni me olemme avoimia. Me tiedämme, ketkä ovat edustajina Neuvoston puolelta on edustaja komissiostakin, mutta mekin haluaisimme tietoja neuvoston käsittelystä. Tämä helpottaisi meidän työtämme teidän tekemään esityksen pohjalta. Kiitos. Merci, euh, Ivalo. Kiitoksia, Ivailo. Kaksi yhteisesittelijää me eivät voi iltapäivällä olla paikalla, mutta siis omissa varoissa, mutta he pyysivät, että komission jäsenelle esitetään seuraava kysymys. Milloin komissio aikoo esitellä meille oikeusperustan liittyen alviin ja sen rooliin talousarviossamme. Kun tässä on esityksiä tehty omiksi varoiksi, niin komissiohan on tehnyt esityksen kahdesta osatekijästä. Ensinnäkin finanssitransaktiovero siitä on jo keskusteltu paljon. Ja toiseksi se, että osa arvonlisäverosta osoitettaisiin myös tähän tarkoitukseen. Olemmekin kiinnostuneita aikataulusta. Nyt sitten muut. Eli Salvador Garriga ensimmäisenä on pyytänyt puheenvuoroa. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Que, mm, Yo agradezco y me congratulo mucho. Niin, kiitoksia kovasti näistä komission jäsen Lewandowskin sanoista ja ilmoituksesta, että hän on tiukkana juuri ennen ensimmäistä neuvottelukierrosta neuvoston kanssa. Hän totesi, että aivan selvästi jos ajatellaan toimielinten välistä suhdetta, niin parlamentin tuki olisi ehkä vahvin, mutta kuten esittelijä Böge totesi, mekin olemme jo viime vuoden 8. päivä heinäkuuta kertoneet kantamme. Se on meidän toimeksiantomme neuvottelijoillemme. Ja tämä meidän kantamme, herra komission jäsen, menee pidemmälle kuin mitä on komission oma kanta. Minä uskon, että tämä on osa ongelmaa. Me olemme omaksuneet poliittisesti tasapainoisen kannan, siis eri poliittisten ryhmien kesken, eri erityisvaliokunnissa, ja olemme päätyneet johtopäätöksiin, varsinkin luvuissa, siihen tyyliin, että siinä on aika vankka poliittinen tuki löytynyt parlamentista – sitten on teknisempiä kysymyksiä. Komissio voi itse sitten päättää. Ja siinä varmasti komission etysyys onkin hyvä, kun ajatellaan rakennetta tai lopullista täytäntöönpanoa uudessa monimuotoisessa rahoituskehyksessäkin. Mutta jos sitten mietitään näitä prosenttilukuja tai suurempia lukuja, niin siinä meillä kyllä on kanta, joka menee todennäköisesti pidemmälle kuin mitä komissio on esittänyt. Herra komission jäsen ongelma on siinä, että kun tämä nyt on komission esitys, niin se on aika tiukka esitys ajatellen todellisuutta. Se pitäytyy vähimmäistasoon ja sitten ehkä neuvosto tämä maksimikanta ja siinä joudutaan siis siellä leikkaamaan aika paljon, kun käydään neuvotteluja. Parlamentissa meillä puolestaan on minun mielestäni aika tiukka kanta myös luvuissa. Eli jos käydään sitten neuvotteluja, niin komission puolella on aika vähän neuvotteluliikkumavaraa. Ehkä teidän täytyy uudelleen vielä miettiä omaa esitystänne myös ajatella meidän tekemämme esitystä. Ja kuitenkin näissä puitteissa neuvottelijamme joutuvat istumaan pöydän ääreen jatkossa ja käymään neuvottelua. Tiedätte, että me olemme sen puolesta, että Euroopan komissio askelta askeltakaan taaksepäin luussa, Ei ole kyse siitä, että uusia leikkauksia esitettäisiin, vaan että meillä on elinkelpoinen talousarvio tulevaa seitsemän vuotta varten ja varsinkin, että siinä otetaan huomioon myös EU 2020-strategian tavoitteet. Totta kai me uskomme, että se on toteutettavissa parlamentin esityksen pohjalta. Te uskotte puolestaan, että komission esitys on parempi pohja, mutta oli se sitten mikä tahansa, niin parlamentti kuitenkin haluaa antaa tukensa esitykselle, joka menee vielä pidemmälle, ja toivottavasti saamme teiltä myös tukea. Kiitoksia Salvador. Jöran Färm. Uh, thank you, Chair. Um, I don't have... Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei paljonkaan lisää kommentteja. Muutama lisäys vaan siihen, mitä Raimar Ivailo ja Karika sanoivat, että kun me neuvottelemme vuonna 2000, kun me tarkastelimme 2012 talousarviota, mietimme, mitkä olisivat oikeita luvuja, lukemiten suhteellinen ralle ja niin poispäin. Ivailo mainitsi myöskin tämän, mikäli komissio esittää neuvostolle lukuja, tietystikin ne täytyy esittää meillekin. Meidän täytyy neuvotella samalta pohjalta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Niin, ettei mitään hämmennystä synny sen suhteen, mitkä ovat tosiasioita ja mitkä ovat huhuja. Meidän täytyy neuvotella samalta pohjalta. Uskon, että on niin ikään äärimmäisen tärkeää, että jotkut näistä luvuista julkaistaan ei kaikkea tietenkään, mutta esimerkiksi luvut, jotka te mainitsitte alustuspuheenvuorossanne, nämä todellakin määrittelevät näyttämön eri tavalla kuin mitä ihmiset kuvittelevat useinkaan. Kansallisparlamentaarikot Ruotsissa esimerkiksi kuvittelee, että Euroopan unionin budjetti on, eivät ymmärrä, että Euroopan talousarvio on laskenut 20 prosenttia suhteessa BKT. Kukaan ei usko tätä, mikä me tämän sanon. Meidän täytyy julkaista nämä luvut, niin että ihmiset tietävät, missä mennään. Tämä oli minun ensimmäinen pointtini luvuista ja tosiasioista. Toinen seikka liittyy ajoitukseen. Kenties tästä voitaisiin hieman keskustella vielä yhteistoimin. Tanska maana. on itse laatinut aikataulunsa voidakseen esittää käyttää jonkinlaisen neuvottelukehyksen tai neuvotteluboksin ennen kuin lopullisia neuvotteluita ryhdytään käymään kesäkuussa. Me kaikki tiedämme, että kuusi kuukautta kesäkuusta vuoden loppuun on hyvin lyhyt aika. Legal basis, we will deal with difficult, uh... Oikeudellinen perusta, vaikeat periaatteiset kysymykset, kuten omat varat ja niin poispäin, täytyy ottaa kuntoon ja sitten vielä luvutkin. Mutta Nähdäkseni täytyy hieman analysoida tilannetta, koska meidän kannaltamme on erittäin tärkeää, että ei jouduta tiukkojen aikapaineiden uhreiksi. Käyttäkäämme tilaisuutta hyväksemme ja siirretään keskustelut ensi vuoden puolelle, mikäli tarpeellista. Ja mikäli painetta tulee, teidän hallintonne painostaa ja hallintonne, hallinnon täytyy saada kaikki valmiiksi ennen tammikuuta 2013 ja niin poispäin niin painostuksesta huolimatta on erittäin tärkeää, että asiat hoidetaan kunnolla. Kunnolla hoitaminen on tärkeämpää kuin se, että hoidetaan nopeasti. Toivottavasti me kaikki tästä samaa mieltä. Viimeinen pointtini vielä. Me kaikki tiedämme, että meidän täytyy ajatella tai neutella alakohtaisesti puhua maataloudesta ja talouden luvuista ja kokonaistasosta ja ongelmista käsittää täytäntöpanoon kaikista muistakin horisontaalisista kysymyksistä, mutta mutta sitten on periaatteellisempia horisontaalisia kysymyksiä, joista täytyy niin ikään keskustella. Ja toivottavasti komissio valmistautuu tähän keskustelun kunnolla. Niin kuin esimerkiksi joustavuus. Siitä on puhuttu hyvinkin paljon. Onko mitään uusia tapoja suhtautua joustavuuteen? Tiedän, että Raimar on hyvinkin paljon pohtinut sitä, onko muita tapoja hoitaa joustavuuskysymyksiä kuin nämä perinteiset toimintatapamme. mietinnön yhteydessä pohdittiin samaa asiaa. Voitaisiinko keksiä jotakin uutta mahdollisesti joitain uuteja kons, uusia konsteilla päästäisiin menneisyyden umpikujista eroon. Mukaan luettuna instrumentit, jotka ovat nykyään budjetin ulkopuolella, nämä voitaisiin ehkä siirtää budjetin sisään. Tämä on periaatteen kysymys. Esimerkiksi Euroopan kehitysrahasto. Siitä on puhuttu vuosikymmeniä jo sen siirtämisestä unionin talousarvioon. Miten me vältymme siltä, että yhä enemmän määrärahoja, joita käytetään eurooppalaisiin hankkeisiin, jätetään budjetin ulkopuolelle? Ja toisaalta tarvitaan uusiakin rahoitusvälineitä sellaisten tehtävien hoitamiseen, jotka ovat tarpeellisia vaikkakaan niitä ei välttämättä saada kirjattua talousarvioon. Meidän täytyy selventää joitakin näitä horisontaalisempia periaatteisia kysymyksiä, eikä pelkästään alakohtaisia kysymyksiä puida ja näitä kokonaisvaltaisia lukuja. Tämä oli minun vetomukseni teille. Niin, Karl Aglund. Thank you. Kiitos herra puhemies. Kiitos komission jäsen siitä, että vaivaudutte tulemaan keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta kanssamme. Pari seikkaa sen lisäksi, mitä kollegat ovat todenneet. Hauska nähdä, että parlamentti laajalti ottaen on yksimielinen, ainakin iso enemmistö on parlamentin neuvottelukannan takana. Neuvottelussa ei välttämättä näin ole. Riippuu vähän sitä, mistä tuulee, mistä maasta. Aika mutkikas tilanne, jos ajatellaan neuvostonkin päätöksentekoa ylipäätään. No, tämän tiedämme kaikki. Totta kai saman hengenvetoon on todettava, että huolimatta hyvästä suremietinnöstä, moni oli kuitenkin sitä mieltä, että suremietintö ei ollut ihan tarkkaa, mitä me peräkuulutimme. Meidän olisi enemmän vielä ollut syytä painottaa sitä, että menot siirtyisivät pikkuhiljaa kohti niihin menoihin, jotka kannustavat kasvua, sisäisiä siirtoja enemmän kuin perätään enemmän rahaa. Suuren mietinnössä on totta kai tällaista ajatuskantaakin, mutta ei ehkä siinä määrin, kun jotkut esimerkiksi meidän ryhmässämme toivoivat. Tätä haluan vielä täydentää, koska komission esityksessä tällaistakin henkiä on, hyvä niin, enemmänkin sitä voisi olla, varsinkin näinä taloudellisina aikoina on paineita mennä siihen suuntaan. Eli meidän täytyy pystyä erittelemään myös nykyisiä menoja ja katsoa, miten niitä voidaan järjestellä, koska on aika hankala saada aikaan talousarviota, joka pystyisi kattamaan ihan kaiken ilman, että jotain siirtoja tehdään. Nimittäin lisävaroja ei tule riittävästi. Sitten käyttämättömät varat, rallit. Toivottavasti koordinaattoreiden kokouksessa pystymme nimittämään ralleja varten pysyvän esittelijän. Me tarvitsemme tässä avoita keskustelua myös täytäntöönpanosta, käyttöasteesta. Tämä osoittaisi meille myös mahdollisia säästökohteita, jos kerran varoja ei käytetä järjestelmä sinällään on muutenkin haavoittuvainen, kun rallit ovat jopa kahden vuoden menojen mittaisia. Omista varoista sitten, se on meidän ryhmällemme tärkeä asia. Aika ilmeistä on, kun tästä keskustellaan kansallisten poliitikkojen päätöksentekijöiden kanssa. He eivät oikeastaan ymmärrä, mistä on kyse omissa varoissa, ei teknisesti, ei välttämättä edes ymmärrä sitäkään, miksi moni täällä pitää sitä poliittisesti tärkeänä. Meidän täytyy tässä harjoittaa valistustyötä jonkin verran. On erittäin tärkeää, että komissio mahdollisimman nopeasti tuo tähän juridista selvyyttä, mitä omat varat voisivat olla, koska keskustelu helpottuisi. Olisimme selvillä myös siitä, että omat varat eivät välttämättä verotaakkaa lisää. Moni kansallinen poliitikko kyllä ymmärtää omat varat näin. Lisää veroja, uusia veroja. He eivät välttämättä näe sitä samalla tavalla kuin me. Meidän lähestymistapamme on tyysti toisenlainen. Ainakin minun ryhmässäni ei tarkoituksena ole verotakkaa kasvattaa. Siinäpä haastetta. Lopuksi finanssitransaktioverosta. Me haluamme jatkaa keskustelu FTVstä, mutta totta kai ilmeistä on, että neuvottelut ovat tiukat. Voi olla, että komissio voisi tukea meitä parlamentissa, jos tämä epäonnistuu, että löytyy muita keinoja omiksi varoiksi, että voitaisiin miettiä tarkemmin, miten tätä lykätä. Ymmärrän toki, että realisesti ottaen omat varat esitys ei riittävästi kata talousarviota, mutta ehkä komissio löytää hyvän ratkaisun tähän. Kiitos puheenjohtaja. Simos. Kiitoksia parhaan kollega Isabel Durand. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä viittaan siihen, mitä Haaglund ja muutkin ennen minua sanoivat. Euroopan parlamentissa äh, me haluamme ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen ja sitten tämän 2020 strategiaan liittyvästä äh, puuhun. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 5 prosentin korotukset vuoden 2013 ää, summiin, mutta tälläkään me emme vielä voi rahoittaa kaikkea ja se oikeuttaa, se on vielä yksi argumentti omille varoille. Näiden omien varojen puitteissahan ää, ajatuksena on säästää kansallisista budjetuista, budjeteista ja aivan kuten kaksi esittelijääkin ovat pyytäneet, jotka eivät ole paikalla tänään, ää, tarkoitus on yhdistää konkreettisiin elementteihin lukuja, koska me haluamme ottaa kansalliset parlamentit mukaan tähän keskusteluun. Kyllä, omat, kyllä kansallisetkin parlamentit ovat kiinnostuneita siitä, että puolustetaan omia varoja, koska se aiheuttaa se toisi muassaan säästöjä myös kansallisiin budjetteihin. Ja meidän täytyy saada niin paljon lukuja kuin mahdollista niin, että voimme niitä kertoa myös kansallisille parlamenteille. Jos on hyvä, että meillä on todellista konkreettisia lukuja osoittaa myös kansallisille parlamenteille niin, että me voimme yhdessä neuvosto ja komissio, äh, parlamentti ja komissio osoittaa, minkälaisia ongelmia meillä on neuvoston nähden. Thank you, Mr. President. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Te puhuitte pitkän aikavälin näkemyksistä. Siis missä se visio on? Kysyn. Puhuitte leikkauksista. Mitä leikkauksia? Aina joka vuosi menot vain kasvavat. Tänä vuonna vain neuvosto ilmoitti leikkauksista ja ovat myös tehneetkin niin. Te ette. Minä edustan jäsenvaltiota myös. Taistelen kansalaisteni puolesta. Minä toivon, että nyt voi toivoa vain jäsenvaltioissa, ei komissiosta parlamentissa. Minä en usko omiin varoihin, ei millään muotoa. Kansallinen suvereniteetti, kyllä, nyt on saada aikaan res- restauraatio Euroopassa myös komission tasolla. Eli mitä minun puolueeseeni tulee, me tuomme neuvostoa. Minä panen toivoni siihen, mitä he tänään vuonna esittävät. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Bokros. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ihan vaatimaton kontribuutio vain, Janus. Taktinen neuvo, jos sallit perjantaita silmällä pitäen. Älä käytä sitä argumenttia, että Euroopan unionin budjetin voi pysyä sellaisenaan ja jopa kasvaa inflaation ansiosta, koska ei se kasvanut silloinkaan, kun kansalliset parlament- budjetit niin tekivät. Tämähän on ristiriidassa toisen argumenttisi kanssa, joka on ihan pätevä eli että Euroopan unionin budjetti on hyvin erilainen kuin kansalliset budjetit, joten miksi se kasvaisi tai kutistuisi rintarinnan kansallisten budjettien kanssa? Ei tässä ole mitään perää. Sitä vastoin esittäisin sinulle neljä vaatimatonta ö, seikkaa, ehkäpä loogisempaa. Yksi on se, että toki ymmärrämme, että elämme kovia aikoja täällä Euroopassa. Koko Eurooppa on taantumassa – ja monissa maissa pidi, pidimme taikka siitä, siitä taikka emme, niin tällainen uusi ken, kensiläinen ajattelutapa ää, antaa ymmärtää, että meillä on budjetissamme katto, lasikatto, eikä sitä ole helppo rikkoa. EU-budjetti, aivan kuten sinä sanot ja minä sanon ja monet muutkin sanovat, on erilainen budjetti, niin kooltaan, rakenteeltaan kuin tarkoitusperiltäkin tavoitteiltaan. Ja senpä seuraamuksena EUn budjetti on liian pieni, jotta se, se, se voisi myötä vaikuttaa edes hyvinä aikoina, joten edes hyvinäkään aikoina mm. kasvu ei ole ollut kummastakaan. Nyt huonoina aikoina Jopa kilpailukyvyn parantaminen voi edesauttaa kasvua. Näinhän on epätoivoisesti yritetty Italiassa ja muuallakin. Pääministerit pyrkivät siihen. Ja tämän seuraamuksena voimmekin sanoa seuraavalla tavalla EU-budjetista. EU-budjetin rooli on tukea niitä rakenteellisia muutoksia, jotka auttavat Eurooppaa parantamaan kilpailukykyään. Ja tämän seurauksena – tukemaan rakenteellisia uudistuksia, jotka voivat tuoda muassaan kansallisellakin tasolla uudistuksia. Esimerkiksi yksi tärkeä ongelma on nuorisotyöttömyys. Me kaikki tiedämme, että useissa maissa se on jopa 50 prosenttia koko työvoimasta. Kun ajatellaan elinikäistä oppimista, koulutusta, rajat, ylittävää opiskelijoiden liikkuvuutta, etc., etc., monia tärkeitä asioita, niin voimme todeta, että me nimenomaan tätä edistämme, kilpailukykyä, ei ainoastaan EU-tasolla, vaan globaalisti kilpailukykyä. Ja siksipä meidän täytyy yksilöidä ja asettaa tiettyjä prioriteetteja ja puolustaa niitä sen sijaan, että puhuttaisiin EU-budjetin ö, syklisyydestä ja suhdannevaihteluista. Cinque Barso. Merci, mon cher collègue. Kiitos, parahi kollega. Derek Vaughan. Yeah, thank you, Chair. Uh, before... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin sanoin muutaman sanan sen seuraavista rahoituskehyksistä, haluaisin sanoa muutaman sanan parlamentin talousarviosta. Sain juuri pikaviestin, ehkä tekin saitte sen. Sen todetaan, että parlamentin suuntaviet, joista keskustelin tänä aamuna, ovat tervetulleita. Ja viimeisen 24 tunnin aikana olemme myöskin nähneet teidän kirjenne, jossa te sanotte pitävänne budjetin 1,9 prosentin etäisyydellä aiemmasta. Kasvu on korkeintaan 1,9 ja viittasitte siihen, että 1 prosentti oli vuonna 2013 lisäyttä, lisäystä ja viiden vuoden sisälläkin tämä on aisoissa tämä lisäys. Miten te pystytte leikkaamaan viidessä vuodessa yhdellä prosentilla? Sitä minä haluaisin, siitä minä, se minä haluaisin tietää. Mitä sitten tulee EUn talousarvioon? ja siihen, miten se on kutistunut suhteessa BKTL ja kuitenkin miten merkittävä rooli siinä on investointien tekijänä ja työpaikkojen ja kasvun aikaansaajana. Tätä argumenttia on käytetty aiemminkin viimeiset kaksi vuotta vuotuisen budjettikeskustelun aikana aina on käytetty tämä samaisia esiin, mutta se ei kuitenkaan johtanut meistä kovinkaan pitkälle keskustelussa neuvoston kanssa. Kysymykseni kuuluu, mitä muita argumentteja te me voisimme käyttää saadaksemme neuvoston vakuuttuneeksi varsinkin jotkut jäsenvaltiot niistä hyödyistä, joita EUn talousarvio tuo mukanaan? Merci, mon cher. Kiitoksia, parahin kollega. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. No omalta osaltani minä esittäisin muutaman huomion. Ensinnäkin kiitos Janussille näistä luvuista, vertailuista talousarvioiden kesken, kuten kiittivät jo kollegatkin, niin että luvujen, lukujen kohdalla olla varovaisia. Vokroski varoitteli niiden käytöstä. Mutta vertailu on aika silmiinpistävä kuitenkin. Nimittäin pitää paikansa, että kun otetaan huomioon se, että tähän mennessä Euroopan talousarvio, kun ajatellaan, että tämä on rahoitettu jäsenvaltioiden panoksilla, niin me olemme aina joutuneet uuriksi siinä, että aikaisemmin on joitakin nettomaksajien parissa niin huonosti hoidettu talousarviota. Kyllä tässä on aihetta ja syytä ilmaista meidän yllätyksemme lievästi sanoen siinä, että jotkut jäsenvaltiot ovat niin ylimielisiä, että jos ovat huonosti hoitaneet talousarviota, niin me maksamme sitten eu talousarviossa sen. Siinähän me olemme nyt. No niin. Meillä on nyt sellainen hankaluus niissä kahdessa toimielimessä, jotka käsikädessä työtä tekevät, että pääsisimme siihen tilanteeseen, että näissä kahdessa asiassa, kun ne tulevat esillä neuvostossa ja Eurooppa-neuvostossa, että niitä käsiteltäisiin hallitusten päämiesten kesken, eikä sitten valtiovarainministeriöiden kesken, vaan hallitusten päämiesten kesken kahdella edellisellä kerralla. Ja Janus, sinä voit tämän ehkä vahvistaa, koska aikanaan olit myös parlamentinvaltuuskunnan puheenjohtajana viime neuvotteluissa – ja Raimel Bölkikin voi tämän vahvistaa. Mutta hallituksen ministerit toimivat kuin veroviskaalit. Ja jos nyt jotain toivoa on, nähdä, että budjettiministerit voisivat käyttäytyä kuin hallitusten päämiehet, niin voitaisiin toivoa, että päästään siihen, että hallitusten päämiehetkin käyttäytyisivät sellaisena kuin ovat. Eli paitsi, että on välittömiä seurauksia verotukseen sisäpoliittisesti, niin keskipitkällä aikavälilläkin kyse on ihan kohtuullisella tasolla olevasta rahoituksesta. On kyse investoinneista, jotka ovat välttämättömiä, jotka saadaan taas kilpailukyky ennalleen. Ja on kyse myös uusista toimivaloista, jotka he ovat itse antaneet Lissabonin myötä unionille. Siihen meni kymmenen vuotta annettu unionille uutta toimivaltaa, tai sitä on ainakin lisätty, niin mitä merkitystä olisi sitten tulevina kymmenen vuotena ei panna yhtään euroa uuden toimivallan toteuttamiseen. Se on huonoa politiikkaa. Ja kuten Pokros totesi, aika pieni tämä on. Ei makrotaloutta voi harjoittaa, mutta mikrotaloudellisia vaikutuksia voidaan saada aikaan ihan mielenkiintoisellakin tavalla. Ja kun toissijaisuusperiaatetta noudatetaan myös rahoitusasioissa, niin toimittaisiin siten, että 27 kesken saadaan varoille vastinetta, kun käytetään julkisia varoja, niin tämän eurovaikutus olisi mahdollisimman suuri, suurempi kuin se tulee Brysselistä eikä suoraan jäsenvaltiosta. Tällaista valistustyötä me pyrimme nyt tekemään suhteessa jäsenvaltioiden edustajien. No, nyt on nähtävissä, että neuvotteluissa on oikeastaan kolme vipua, jotta päästäisiin eteenpäin. Ensimmäinen ja tärkein ovat uudet omat varat. Omista varoista ei saada, jos ei niistä saada sopimusta, niin ei mistään muustakaan. Parlamentti on tätä tähdentänyt. Nimittäin parlamentti on sitä mieltä, että omista varoista jos saadaan sopimus, niin muistakin saadaan. Seuraavaksi maksumäärärahat. Nimittäin moni kollega otti tämän jo esille, kuten te itsekin komission jäsen, kun kerroitte näistä valtavista luvuista maksumäärärahaa pyynnöissä viime joulukuulta. Mutta niin pitkään kun emme ole ihan selvillä vesillä todellisista maksumäärärahatarpeista ja käyttöasteesta. Ja kun neuvoston puolella sitä paitsi yleisessä mielipiteessäkin voidaan sanoa, että aina vaan kerjätään uutta rahaa, mutta ei edes käytetä pyydettyä, niin se on kuilu, joka on kurottava umpeen. Ja kolmas vipu puolestaan on poliittinen kykymme Sanoisin jopa, että tappaa pyhät lehmät. En minä nyt kansanmurha tässä kuulta, mutta ainakin, että laidutettaisiin näitä lehmiä. Kun ajatellaan talousarviota, jossa kuitenkin, huolimatta kaikista ponnisteluistamme, ei suuruusluokkaa tulla muuttamaan juurikaan vuoteen 2020 mennessä, aika vähän mitään rukataan muutakaan, niin meillä on kyllä velvollisuutena nyt kriisin kurimuksessa Euroopassa keskittyä käyttää meidän budjettiponnistelumme kaikkeen sellaiseen politiikkaan, joka palauttaisi kilpailukyvyn. Mutta emme kuitenkaan liittävästi voi sinne panna rahaa kriittisen massan saavuttamiseksi, ellei me käytä sitä jossain muuallakin. 80 prosenttia menoistamme on tähän mennessä osoitettu perinteisen politiikkaan, meille kaikille tärkeään politiikkaan, ja siitä on paljon hyötyä koittunut nämä kolme, nämä kaksi pyhää lehmää li, ja lihavaa lehmää. Onko meillä rohkeutta niitä laihduttaa pikkuisen, että saadaan uusia varoja, ruokkia puolestaan uutta politiikkaa, jotka ovat nyt kasvamassa merkityksessään? Siinäpä kysymys jonka me jo esitimme surevaliokunnassa ja jonka molempi budjettiviranomainen on esittänyt. No niin, tältä pohjalta minä uskon, että kuten täällä jo todettiinkin, meidän täytyy päästä yksimielisyyteen ensinnäkin siitä, miten teemme yhteistyötä maksumäärärahojen parissa. Tämän lisäksi komission täytyy tarjota meille myös joitakin tekijöitä kansallisten talousarvioiden seurauksista ja se, että minkälaisia uusia omia varoja voidaan ottaa käyttöön komission esityksen pohjalta. Isabel Duran varsinkin korosti tätä. Tämä on erittäin tärkeää. Nimittäin niin kauan kuin me emme pysty esittämään kansallisten parlamentin edustajille tai budjettiministereille, mitä etua koituu siitä, että meillä olisi uusia omia varoja, niin me joudumme pitäytymään tähän perusteluun, joka on kaikkien ratkaisevin. Minä uskon, että kun ajatellaan näitä vertailuja kansallisten talousarvioiden ja Euroopan talousarvion kesken, niin olisi aika mielenkiintoista, vaikkakin hankalampaa, mutta olisi kuitenkin mielenkiintoista sekin, että vertailtaisiin sitä, mikä on vertailtavissa – meillä on toimintakuluja, jotka ovat paljon vähäisempiä kuin mitä kansallisissa talousarvioissa keskimäärin. Siellä menee vajaa puolet käyttömenoihin, esimerkiksi virkamisten palkkoihin. Euroopan talousarviosta se on 6-7 prosenttia. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten tällaisena aikana, kun kaikki jäsenvaltiot joutuvat miettimään säästöjä, niin Kuitenkin taloudellisen investoinnin ja intervention talousarvio kuitenkin jatkuu. Voitaisiin tätä vertailla ja osoittaa budjettiministereille, että kun me esitämme maltillista kasvua, kasvaa tosin joissakin menoluokissa, joissakin menokohdissa, niin ei tässä ole ristiriidassa sen kanssa, mitä he tekevät. Kyse on samoista kodista, jotka he itsekin säilyttävät ja jopa lisäävät summia. Eli jos jotain täytyy vertailla, niin kannattaa vertailla vertailtavissa olevaa. Se olisi aika hyödyllistä. No niin, komission jäsen, huomaan, että, että alustuksenne johti moniin kysymyksiin ja kommentteihin. Thank you for all your comments on the eve of 2012. Kiitoksia paljon 2012 on ratkaiseva vuosi rahoituksen ja tulevaisuuden kannalta. Raimar Böge on suorastaan elävä legenda. Hän vetosi yhteistyöhalukkuuteen. Meillä on yhteisiä muistoja Mulderin ja muiden budjettigurujen kanssa, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana parlamentin puolella neuvottelemassa tässä on kaksi seikkaa, jotka kannattaa muistaa. Aika on nyt epäsuotuisampi. Ilmapiiri on euroskeptisempi ja enemmän hallitusten väliseen yhteistyöhön perustava 2020 vuoteen. Kun katsotaan, meidän pitäisi ehkä pidemmällä aikavälillä hieman positiivisempi, optimistisempi ja toisaalta Euroopan parlamentin mukanaolo on muuttunut. En tiedä, mikä lopputulos sitten on siitä. Lopullinen tulos on siitä, että parlamentti on mukana ne varhaisessa vaiheessa, mutta toivotan ainakin, että tällä tulee olemaan jotakin myönteisiä vaikutuksia. Ehkä tämä selviää perjantaina. Vai torstainahan teillä on kokous, eikö niin? tai meillä on kokous ennen ensimmäistä neuvoston käymää ylhäältä alaspäin suuntautuvaa keskustelua. Todennäköisesti komissiota voitaisiin suostutella menemään tällaisen rehellisen välittäjän rooliin tai riidanratkaisijan rooliin, mikäli tasapainoinen ratkaisu on vaarantumassa toimien kautta, jotka vaarantavat tasapainon – Tehän tiedätte, että joitakin kantoja täytyy voimakkaasti tukea ja puolustaa. Jotkut tuovat lisää eurooppalaista rajat ylittävää lisäarvoa. Ehkä ensimmäisellä kierroksella juuri komission rooli voisikin olla tämä. Komissio voisi taistaa tasapainoisen budjetin puolesta, joka tähtää Euroopan, Eurooppaan kehitykseen vuoteen 2020 saakka – ja kun ajatellaan Eurooppaa globaalia, globaalina toimijana. Täällä esitettiin hyvin monia kommentteja. Ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa avataan keskustelu siitä, miten budjetti rahoitetaan, mistä saadaan omia varoja. Tämä on suuri etuneuvottelu. Se on erittäin hyvä, että parlamentti haluaa puhua tässä vahvalla äänellä, eikä se suostu siihen, että Leikataan vain siitä, mitä leikataan ja miten ja mistä. On erittäin tärkeää käydä avointa keskustelua kummankin budjetin puolen, tulopuolen ja menopuolen tulevaisuudesta. Minä uskon, että puheenjohtajamaa Tanska todennäköisesti perjantaina ei vielä tee johtopäätöksiä keskustelusta. Se hieman vain kokeilee kepillä jäätä, tarkastelee millainen ilmapiiri nyt valitsee ja valtuuskuntien täytyy itse tehdä johtopäätöksiä keskustelusta, mutta ei vielä lopullisia arvioita sen suhteen, miten kannattaa jatkossa edetä. Tietystikin tarkoituksena on keskustella myöskin siitä, miten vahvistetaan budjettia, mistä saadaan uusia varoja ja vähennetään kansallisia maksuosuuksia ja autetaan vahvistamaan julkista taloutta näinä niukkuuden aikoina. Tämä on tärkeää keskustelua. Ja monet kommenttinne juuri viittasivat tähän. Kalfin, Lamassur, Haglund ja kumppanit puhuivat tästä samaisesta asiasta. Finanssitransaktioveroakin täytyy pohtia sen laajassa merkityksessään. On arvioitu, että se voisi kattaa kaksi kolmasosaa budjettista, yli 30 miljardia euroa oikeudellinen perusta on yksi pulmakohta, mutta arvonlisäveroa koskeva direktiivi niin ikään on yksi mahdollisuus toimia. Ilmapiiri on muuttunut sen jälkeen, kun Alan Lama puheenjohtajan ominaisuudessa ensimmäistä kertaa mainitsi omat varata ja Euroopan tulevaisuuden yhdessä yhteydessä. Nyt voidaan tuntea kouriin tuntuvasti, että ilmapiiri on muuttumassa omien varanjärjestelmän osalta. Dynamiikka on erittäin mielenkiintoinen, näin voisin sanoa. Ja kun tarkastellaan Saksassa riehuvaa sisäpoliittista painetta ja liberaalit, jotka siellä haluaisivat pikemminkin leiväveron tyyppistä veroa siellä peräänkuuluttaa, joten keskustelun dynamiikka omien varojen osalta on erittäin mielenkiintoinen ja olen tässä toiveikassa. Uskon, että voimme avata keskustelun siitä, miten unionia rahoitetaan, eikä pelkästään puhuta siitä, miten paljon käytetään. Voin vain yhtyä siihen, mitä Salvador, Salvador Garriga totesi parlamentin kannasta. Tämä tuli meille aivan selväksi. Te tiedätte hyvin, että minun tämän tärkeää sanon jäsenvaltioille, että niiden ei kannata ryhtyä etsimään uutta pohjaa neuvottelulle sen sijaan, mitä komissio oli ehdottanut. Me ehkä ehdotamme vähemmän kuin tämä parlamentti toivoisi, mutta ehkä enemmän kuin mitä nettomaksajat toivoisivat. että Tanska puheenjohtajamaana toivottavasti hyväksyy ehdotuksemme tasapainoiseksi pohjaksi neuvotteluille, eikä se ota neuvottelupohjaksi jotakin muuta ehdotusta, joka tulee jostakin muualta kuin komission suunnalta mitä Göran Jyrän siis sanoi, 2012 on erittäin tärkeä vuosi minulle. Ehkä kahden elimen välillä joskus on epäluottamusta. Mikäli toisen esittämiin lukuihin ei luoteta, niin silloin asiat ovat huonosti. Minua hämmästytti nämä väittämät, jotka liittyivät vuoden lopussa käyttämättömiin varoihin ja N plus 2 sääntöihin. Ehkä tämä johtaa siihen, että Kreikka ja jotkut muut pulassa olevat maat saavat vähemmän rahoitusta kuin oli määrä. Kohesiohankkeet, mikä ne saavat vähemmän yhteisrahoitusta, täytyy pohtia sitten, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että yhteisrahoitusta ei ole löytynyt, mutta 15 miljardia juuri joulun aikaan osoittaa, kuinka vuonna 2012 ongelmat vain kertyvät kertymistään. Ja jotkut rahoituserät ovat unionin talousarvion ulkopuolella. Tämä on ikään kuin tällainen varjotalousarvio, varjobudjetti, niin kuin saksalaiset sanovat hienosti, Schatten, aus, au, Schattenhaushalta. Mutta kuitenkin tässä on ollut samoja normeja täytäntöönpanossa ja tilintarkastuksessa kuin muutenkin, vaikka nämä rahoituserät ovatkin unionin talousarvion ulkopuolelta, niin kuin esimerkiksi solidarisuusrahasto ja muut rahastot, niihin noudatetaan, niiden kohdalla noudatetaan samoja sääntöjä täytäntöönpanon normeja ja tilintarkastusnormeja kuin muidenkin menoerien osalta. Parlamentin perinteinen kanta esimerkiksi kehitysrahaston osalta on johtanut tähän eriskummalliseen tilanteeseen. Ehkä tässä halutaan ulkopuolelle ulkoista jotakin muitakin menoeriä. Tässä on kyse myöskin taktisista ongelmista tai taktisista kysymyksistä, jotka liittyvät tapaan suhtautua talousarvioon. Herra Haglund viittasi sisäiseen, sisäisiin siirtoihin, siihen miten rahaa siirretään uusiin kilpailukykyhaasteisiin. Ei tämä riitä. Vallankumouksellisempia ajatuksia tarvitaan menopuolella, mutta niin ikään täytyy kuunnella, eri valiokuntien näkemyksiä ja Euroopan pääkaupunkien näkemyksiä. Kantamme on suhteellisen konservatiivinen, te tiedätte sen. Niissäkin maissa, jotka ovat muuten edistyksellisiä, ollaan konservatiivisia. Kansallisissa parlamenteissa maatalous on päällimmäisenä aiheena. Tämä on yleistä emme voi näin herkässä ilmapiirissä nyt ryhtyä siirtämään rahaa paikasta toiseen ja ryhtyä pohtimaan, ketkä ovat luusereita ja ketkä ovat tässä voittajia. Nettomaksajat aina suhtautuvat nuivasti uusiin menoeriin. Entä sitten tämä 270 miljardia euroa vuoden loppuun mennessä? Tämän osalta on tärkeää muistaa, että rallit johtuivat lähinnä tuen vastaanottokyvyn heikkoudesta ohjelmakauden alussa. Kyse on sitoumuksista ja maksuista. Nyt on pyritty kuromaan uim- tältä kuilua umpeen rahoituskauden aikana, mitä näihin maksamattomiin rahoihin tulee. Herra Hartong viittasi minun visioni Euroopasta. Nyt ei pidä ryhtyä uudelleen keksimään pyörää. Meillä on 2020 strategia ja menot täytyy jollakin tavalla sovittaa tähän vision, joka meidän tarkoituksena on toteuttaa Eurooppa 2020 strategia. Ja mikäli leikataan, usein leikataan erittäin näkyvistä osista, eri hallinnosta. Alan on oikeassa. 5,6 prosenttia budjetista, 5,6 prosenttia talousarviosta menee hallinnollisiin menoihin, mutta toistaiseksi olemme jäädyttäneet menot tässä suhteessa. Vuodesta 2013 eteenpäin leikataan virkoja. Näin minä sanon kirjeessäni. Samanaikaisesti meidän täytyy ottaa Kroatian mukaan. Tämä lukee perussopimuksessa ja Kroatian täytyy olla edustettuna parlamentissa ja myöskin muissa toimielimissä. Tämä on velvoite. Ja tämä tulee maksamaan 22 miljoonaa ensi vuonna 2013 heinäkuusta eteenpäin. Emmekä silti pyydä lisää rahaa, vaan me pyrimme säästämään muualta niin, että pystymme rahoittamaan Kroatian liittymisen nykyisellä talousarviolla. Joten hyvin paljon on jo tehty työtä ja netto tulos on se, että Euroopan unionin talousarviossa on nyt erilaista dynamiikkaa kuin kansallisissa talousarvioissa. Herra Bokrosho puolestaan viittasi Unkarin pelastamiseen syvältä talouskriisiltä. Kössönen Seppänen vain tästä neuvosta. Kiitos paljon. Ei me voi tässä tarrautua pelkästään stereotypioihin. Mikä sanotaan, että Euroopan on byrokraattinen Eurooppa ja sanotaan, että suurin osa rahoista menee Brysselin ulkopuolelle investointien muodossa. Niin meidän äh, täytyy muistaa, että tämäkin on stereotypi tietystikin, mutta unionin talousarvio kasvaa kasvamistaan, näin sanotaan, ja samalla kansallisella tasolla on ollut erittäin vastuuntunnetonta finanssipolitiikkaa. Lukujen avulla tämä voidaan todistaa. Suurempi Eurooppa, mitä enemmän Eurooppaa, Siis Eurooppa vain kasvaa kasvamista, mutta siitä huolimatta suhteessa BKT on Euroopan unionin talousarvio vain kutistuu. Otan tämän teidän huomenna kyllä vakavasti, mutta muistan myöskin, mitä herra Vaughan sanoi. Meidän täytyy myöskin osata mainostaa itseämme. Ja täytyy pohtia, miten saadaan kansalaiset vakuuttuneeksi Euroopan unionin talousarvion lisäarvosta. What I expected to hear. Oletin kuulevani Kreslen suulta jotakin, mutta hän on jotenkin kovin vaitonainen tänään. Tää todettiin, että laatu on tärkeä asia. Muuttamassa katsantokantaamme. Kyse ei pelkästään säästämisestä ja kurjuudesta. Mikäli haluamme vakavasti ottaa kasvun ja työpaikat, voimme tietenkin sanoa, että tämä on hyvin vaatimatonta toimintaa, mutta kuitenkin Euroopan unionin talousarvilla voidaan merkittävällä tavalla vaikuttaa näinä finanssipolitiikan vakauttamisaikoina, mikäli köyhimmät maatkin, mukaan luettuna Itämeren maat, Bulgaria, jotkut muut maata, saavat 4 tai 5 prosentin verran BKTLstään määrärahojen siirtona, niin kyllä tämä vaikuttaa kansalliseen talouteen. Maassa, jonka tunnen parhaiten, voin todeta, että siellä on tarkasteltu miten paljon pienemmät määrärahat suhteessa PKTL ovat auttaneet kehittämään jatkuvasti dynamiikkaa Puolassa. Puolassa viime vuonna talous kasvoi yli 4 prosenttia viime vuonna. Me voimme jossakin määrin määräisesti tarkastella tilannetta. Euroopan unionin talousarvion rakennerahaston kautta esimerkiksi me pystymme todellakin vaikuttamaan kasvuun ja työllisyyteen Euroopan unionin talousarvion avulla. Ja toivottavasti tämä on yksi uusi puolustuslinja, jonka taakse voimme pitäytyä silloin, kun näinä vaikeina aikoina pyrimme taistelemaan Euroopan puolesta. Kiitoksia paljon yhteistyöstä. Vielä tämänkin vuoden aikana sitä tarvitaan. Bien, merci, monsieur le commissaire. Kiitos komission jäsen Parafin Janus. Mielestäni on todella tärkeää, että tällainen keskustelu käytiin nyt kun ollaan valmistelemassa seuraavaa tapaamista jo huomenna nimittäin. Parlamentin valtuuskunta ja puheenjohtajavaltio Trio komissio läsnä ollessa tapaavat. Tapaamme myöhemminkin lyhyesti aikataulusta. Ensinnäkin kaksi merkittävää epätavallistakin tapaamista. Parlamenttien välinen kokous ensinnäkin 27. ja 8. helmikuuta, kun meillä on nyt tämä uusi menettely, eh, eurooppalainen talouden ohjausjakso. Mukana on siis myös kansallisten parlamentin edustajien meidän edustajien lisäksi, että voimme käydä keskustelua budjettipolitiikasta jäsenvaltiossa ja unionissa. Meille loistava tilaisuus harjoittaa valitustyötä, josta puhuimme tänään. Sitten sen jälkeen toiminteliden välinen tapaaminen, samat toimijat, mutta totta kai myös komissio ja neuvosto siis valtiot 22. ja 3. maaliskuuta sen jälkeen, kun me jo järjestimme Puolan kaudella tällaisen 20. päivä lokakuuta. Nyt me järjestetään Tanskan kanssa 22. ja 3. päivä maaliskuuta. Maksumäärärahoista on tulossa vielä työtapaaminenkin, mutta siitä puhumme myöhemmin. Kiitos Janus. Vapautan sinut ja kiitän. No niin, hyvät kollegat. Nyt voimme mennä kohtaan 15 esityslistallamme. Se liittyy virkamiesten henkilöstösääntöihin. Koordinaattorit viisaudessaan antoivat tämän Alden hoidettavaksi. Herra Laien on muuten esittelijä, eli meidän uusi varapuheenjohtajamme, hän saakin tässä puheenvuoron. Ja totean vielä, että on hauskaa, että voimme hyötyä hänen kokemuksestaan. No niin, parahin kollega. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa kaikille kollegoille, että on suuri kunnia, että tulin nimetyksi tänne puheenjohtajistoon – Tämä on yksi parlamentin äh, vahvimmista valiokunnista ja odotan hyvää yhteistyötä ja haluan kiittää teitä siitä, että valitsitte minut tänne varapuheenjohtajaksi. Niille, jotka ette tunne minua, minä olen ollut maatalousasiantuntija, mutta voin vakuuttaa teille, että en ole ainoastaan maanviljelijänä täällä tukemassa Budjettia. Olen ollut myös valtiovarainministeri Skotlannin hallituksessa ja budjetin valvonnassakin olen ollut tekemisissä, joten kyllä minulla on raha-asioistakin kokemusta. Nopeasti eteenpäin. Komission ehdotus, joka liittyy henkilöstösääntöihin ja niihin tehtäviin muutoksiin, korostaisin muutamia kysymyksiä, joita täytyy vielä joihin täytyy vielä saada vastaus ja pyytäisin näkemyksenne siitä, kuinka pitkälle haluatte oikeastaan poratua yksityiskohtiin vai haluatteko käsitellä ainoastaan niitä rahoitussäästöjä, joita komissio peräänkuluttaa. Miljardin punnan säästöt ovat tavoitteenamme vuoteen 2020 mennessä. Suurin osuus tulee 5 prosentin vähennyksestä henkilöstössä. Se tapahtuu luonnollisen poistuman kautta. Ja muutamme myös palkkojen ja etujen painotusta ja 6 prosenttia on työntekijöitä koskeva korotus eläköitymisikä on 65, 67kin saakka voi tehdä työtä ilman, että eläkeedut tai eläkeoikeudet muuttuvat. 37,5 tuntia on työviikko ja sitten sopimussuhteiset työntekijät, niin ne pyritään korvaamaan – Mm, avustavilla työntekijöillä, jotka voivat tehdä myös virastoissa työtä. Avainkysymys on se, että kuinka syvälle haluamme porautua tähän. Juri on vastaava valiokunta ja olen ymmärtänyt, että Juri on todennäköisesti komission ehdotuksen takana. Ja meidän täytyy pohtia, haluammeko olla samaa mieltä vai haluammeko olla eri mieltä. Ja on muutamia kysymyksiä, joita täytyy vielä selventää. Ensinnäkin, minkä vuoksi komissio on sitä mieltä, että juuri näillä alueilla voidaan saada aikaan säästöjä, miksi muilla alueilla ei. Toiseksi, koska saamme selkeämmän ja konkreettisemman analyysin siitä, missä säästöjä tullaan tekemään. Me olemme saaneet vasta globaalin luvun, mutta emme mitään analysoitua tilannetta siitä, että missä kohtaa mitkäkin säännöt tapahtuvat. Ja haluaisimme myös tietää niistä tutkimuksista, joihin komissio on ryhtynyt voidakseen varmistaa sen, että nämä ehdotukset eivät vaaranna erityisiä hankkeita tai toimia tulevina kuutena seitsemänä vuonna. Toinen tärkeä asia on se, että meidän täytyy saada tämä asia päätöksen ennen kuin rahoituskehyksestä tehdään lopullinen päätös jos monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään päätös ennen kuin tämä asia tulee valmiiksi, niin silloin ehkäpä tulee hankaluuksia, jos halutaan vielä lisäleikkauksia. Ja jos tämä luonnollinen eläköityminen ja sopimusten raukeaminen aikanaan ei vielä tuo muassa riittävästi säästöjä, niin mitä komissio aikoo tehdä? Nämä ovat sellaisia asioita, joista haluamme kuulla komissiolta. Ja mitä tulee ähm, kalenteriin, Juri on jo sopinut päivämääristä. Mietintöluonnos on ensimmäinen kolmatta, takaraja kahdeksas, tarkistukselle kahdeksas kolmatta, tarkistuksia käsitellään 26. ja 27. maaliskuuta ja silloin myös äänestetään Näiden päivämäärien perusteella voitaisiin sanoa, että meidän tulisi keskustella omasta mietintöluonnoksestamme viimeistään 27. helmikuuta ja 22. maaliskuuta sitten äänestettäisiin muutos, muutosehdotuksista. Tältä pohjalta minua kiinnostaisi kuulla, mitkä ovat teidän näkemyksenne ja miten mennään tämän asian kanssa eteenpäin. Tämähän on ensimmäinen budjettivaliokunnan mietintöni ja siksi todellakin mielipiteenne kiinnostavat minua. Mon cher collègue, Inge Kiitoksia Ingeborg Gressler. Vielen Kiitoksia paljon. Kuten ehkä te tiedättekin jo, minä olen työstänyt tätä asiaa hyvinkin paljon. Henkilöstösääntöjen muutos on ainutlaatuinen tilaisuus saada aikaan säästöjä, mutta myöskin voidaan samalla ratkaista joitakin rakenteellisia ongelmia henkilöstöpuolella. Komissio ei ole näihin rakenteellisiin ongelmiin puuttunut laisinkaan valitettavasti. Nyt on menetetty moniakin tilaisuuksia puuttua syvällisiinkin ongelmiin henkilöstöpuolella. Yksi ongelmista liittyy siihen, että lähtöpalkata, jotka maksamme joistakin työtehtävistä ovat liian matalia joillakin alueilla. Esimerkiksi tuomioistuimessa tilintarkastajien osalta ja tuomioistuimessa voitaisiin henkilöstöasioista keskustella ja siellä olisi mahdollisuuksia paremmin hoitaa asiat ja mitä tulee sitten pätevän henkilöstön Pätevän henkilöstön saamisen kannalta on erittäin tärkeä asia hoitaa kuntoon. Minä olen jo vuosi sitten esittänyt tällaisen non-paper-asiakirjan tilanteesta, joka valitsee henkilöstösääntöjen ja henkilöstötilanteen osalta, matkapäivien osalta ja muiden etuisuuksien osalta. Ja olen vaatinut joitakin muutoksia. Komissio nyt on vastannut muutospyyntöihin. Kiitos siitä. Parlamentti ei lopuksi tehnyt päätöstään. Minä olen havainnut, että vuonna 2004, kun edellisen kerran muutettiin henkilöstösääntöä, uusien jäsenvaltioiden etuja silmällä pitäen. Tilanne muuttuu siten, että tilanne on nyt epäsuotuisa suhteessa vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden työntekijöiden asemaan tässä syntyy vääristymiä tässä yhteydessä. Nyt on monia ongelmia pitäisi voida ratkaista. Esimerkiksi henkilöstön tasavertainen kohtelu ja sama palkka samasta työstä pitäisi saada toteuttaa. Nyt tilanne on erittäin epäoikeudenmukainen niitä ihmisiä kohtaan, jotka tekevät kuitenkin samaa työtä. Ne jotkut saavat 45 prosenttia vähemmän palkkaa kuin jotkut muut. Greift der Kommissionsentwurf auch einen Punkt nicht auf? Komissio ei ole puuttunut eräseen seikkaan, jota pitäisi nopeasti muuttaa, nimittäin eh, ylennyksiin. Joka toinen vuosi yleensä saa ylennyksen tai siis pikemminkin palkan korotuksen, huolimatta siitä, kuinka ahkera on ja, tai miten laiska on. Kaikki saavat periaatteessa joka toinen vuosi automaattisen ylennyksen. Tämä johtaa siihen, että suhteessa meppeihin, jotka toimivat eri tavalla AD yhdestä yhdeksään tai yhdestä viiteentoista voi edetä. Mepit pysyvät aina samassa koko ikänsä samassa palkassa, mutta jotkut sitä automaattisesti saavat ylennyksiä. Ei, onko tämä sitten reilua? Kaikki tietysti tehdä selväksi, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun nähdäkseni on aivan oikein, että nyt uuden aikaistettaisiin järjestelmää, tätä ylennysjärjestelmää, ja otettaisiin tällainen tulosajattelu tai pätevyysajattelu tässä pohjaksi. Esittelijä on usein osoittanutkin juuri tätä ajattelua. Itse tein talousarvion valvontavaliokunnassa muinoin tätä koskevan ehdotuksen. Komissio on jo, jo, jonkin verran kyllä pohtinut asioita esimerkiksi joustavia työaikoja, odotettu pohtimaan, ja mikäli joku toimii johtajan asemassa, silloin ei pitäisi saada tällaista joustoaikaa enää. Periaatteessa loma on 24 päivää vuodessa, ja sitten vielä tämän päälle tulee muita päiviä. Komissio sanoo, että se toimii tässä johtajan asemassa, tai mikäli toimii johtajan asemassa pääjohtajana, apulaispääjohtajana tai muussa korkeammassa virassa, silloin ei saa enää tällaista, tällaisia kompensaatiopäiviä yli töistä. Nyt pitäisi luoda tällainen eurooppalainen järjestelmä, jossa henkilö voi, ei ole ikään päänsä, että ihminen voi olla johtajan asemassa ilman tämän johtajan vastuuta ja tehtäviä, mikä on AD9 palkkaluokassa ja on johtajan asemassa. Ja sitten samanaikaisesti on AD15, joka ei ole saanut ylennyksiä eikä tee tätä, tämän tason työtä, mutta kuitenkin hän voi tehdä ylitöitä ja saada siitä korvauksen. Onko tämä sitten reilua esittelijänä? Toivoisin, että tällaisiin seikkoihin puututtaisiin. Meidän tehtävämme on täällä budjettivaliokunnassa tehdä nyt tällaisia epäkohdiltakin. Tänä aamuna näin mielenkiintoisia lukuja oikeudellisten asioiden valiokunnasta. Kyse on vapaapäivistä. Yksi vapaapäivä eu maksaa 20 miljoonaa euroa. Tällaiset siltapäivät, brykentääkä sakseksi. Näitä on keskimäärin kolme. Näiden vapaa-päivien poistaminen toisi merkittäviä säästöjä vuosittain, miljoona säästöjä. Ja mitä palkkoihin tulee, 400 miljoonaa euroa vuodessa maksetaan näistä tyhjistä päivistä. Ja se kun otetaan eläkkeet ja kaikki muut huomioon, tämä on 600 miljoonaa euroa vuodessa, mikä voitaisiin säästää. Ja tämä on minusta järkyttävää. Meidän pitäisi hyvin nopeasti nyt puuttua tällaisiin asioihin, jotta ne voitaisiin ratkaista henkilöstösääntöjen muutosten yhteydessä. Ja mikäli ongelmia on, haluaisin vielä kerran todeta, että äärimmäinen byrokraatia, joka täällä vallitsee henkilöstösääntöjen osalta, johtaa siihen, että tällä välin saa se mielikuva, että täällä on kokonainen joukko ihmisiä, jotka tekevät, pyörittävät peukaloitaan inhimillisten resurssien osastolla, kussakin pääosastossa. Joka ikisessä pääosastolla on oma henkilöstöosastonsa. Miksi? Mikäli meillä on täytäntöönpano säännöksiä, jotka liittyvät lomiin, niin täytäntöönpano säännösten toteuttaminen – ovat on työtä, jonka pohjana 25 sivun asiakirjoita pitää pistää täytäntöön. Järjestelmä täytyy yksinkertaistaa. Komissio ei on mitään tässä suhteessa ja suoraan sanottuna parlamentaarikkoina me ei kerta kaikkiaan pysty tekemään ehdotuksia. Meidän täytyy kuitenkin esittää voimakkaita vaatimuksia ja sanokaa, että Herra Jumala, tehkää jotakin. Kaikki odottelevat sitä, että komissio toimii. Monet jotka tarkastajat ja henkilöstösääntöjä katsovat, kuinka paljon meillä on työntekijän loma lomaoikeuksia, niin tämä suorastaan järkyttää. Ja meidän budjettivaliokunnan jäsenen täytyy ottaa oma vastuumme henkilöstöasioista. Ja toivon, että esittelijä todellakin puuttuu näihin asioihin ja meidän täytyy voida osoittaa, että me haluamme tehdä jotakin ja että me olemme käsitteet myöskin, että mikäli ei, olemme myöskin käsitteet, että tyhjästä on paha nyhjäistä. Meidän täytyy lähettää oikeita signaaleja jäsenvaltioihin myöskin, että sielläkin ymmärretään, missä mennään. Nyt olen ehkä puhunut siitä, mitä me voimme tehdä mutta en ole kaikesta vielä puhunut. En ole puhunut esimerkiksi siitä, että 16 prosenttia saa verotonta ulkomaan korvausta. Joka ikinen, joka tulee Brysselin töihin, saa 16 prosenttia lisää palkkaa onko tässä mitään järkeä, neuvosto varmaan puuttuisi tähän, koskaan, että ei tähän asiaan puututtu dass man hier zusätzlich zum Jahresurlaub Lisäksi kun tarkastellaan ylimääräisiä lomapäiviä, 18 ylimääräistä palkallista lomapäivää normaalin lomapäivien lisäksi mukaan luettuna pyhäpäivät. Ja, ja kun otetaan nämä lomapäivät ja kaikki päivät yhteen, niin sitten saa vielä yhdeksän päivää mahdollisesti vielä lisää lomaa, palkallista lomaa. Normaali työntekijä joutuisi ottamaan nämä päivät vapaaksi esimerkiksi vuodenvaihteessa. Saksassa nämä päivät pitää ottaa vapaaksi. Nämä ovat kaikki sellaisia ylimääräisiä etuisuuksia, joista kukaan ei puhu. 10 miljoonaa euroa per vapaapäivä, joten yhdeksän ylimääräistä vapaapäivää tarkoittaa 9 miljoon, 90 miljoonaa ylimääräistä kustannusta miljoonaa euroa ylimääräisiä kustannuksia. Näistä ei puhuta. Ja kuitenkin olen saanut hyvin paljon närkästyneitä sähköpostiviestejä te tiedätte kyllä, mistä minut löytää, joten lähettäkää vaan tätä postia. Minä katson, että meidän täytyy luoda kilpailukykyinen, toimiva, eurooppalainen virkamieskoneisto. Se, mitä nyt on ehdotettu, ei ratkaise kaikkia ongelmia, valitettavasti. Valitettavasti ne asiat, jotka nopeasti olisi pitänyt hoitaa kuntoon, ovat nyt jääneet huomiotta. Minusta olisi ollut paljon parempi, mikäli olisi ollut hieman enemmän aikaa jotta voitaisiin tarkastella lähemmin mistä kenkäpurista esimerkiksi nämä whistleblowerit, eli ilmiantajat, heidän asemansa. Tähänkin pitäisi saada muutoksia. Nyt ei ole kuitenkaan aikaa keskustella tästä enempää. Nyt vain nopeasti kartoitin tätä miinakenttää pikaisesti, ja meidän täytyy yhdessä nyt sitten tehdä päätöksiä ja ottaa vastuupäätöksistämme, koska tämän jälkeen seuraava henkilöstömuutos toi vasta hyvin pitkän ajan päästä. Minun mielestäni olisi aivan oikein nyt hyväksyä kenties lausunto tästä asiasta, mutta vähintäänkin alkukesästä pitää siis järjestää keskustelukierros siitä, miltä tilanne näyttää, miten voitaisiin yksinkertaista henkilöstösääntöjä. Minusta olisi hienoa, mikäli kaikki osapuolet osoittaisivat hyvää tahtoa ja tunnustaisivat ongelmat ja kaikki menisivät hieman pidemmälle, koska nyt uh, tässä on hyvin pienimuotoisia muutoksia vasta tulossa. Et donc, euh, notre rapporteur est heureux de constater... Kiitoksia Inger. No niin voidaan vain todeta, että kansanpuolen varjoesittelijä on erityisen aktiivinen vaikuttaa siltä auttaa korjaamaan ja suuntaamaan juurivaliokunnan esitystä. Kyllä liian seuraavaksi. Niin, en palaa tässä kilpailukykykeskusteluun julkishallinnossa. Kysely vain komissiolle ja ehkä valmistelijalle, miten tähän on edustajoitettu mukaan, onko se hyvissä ajoin, miten tämä on tullut esille. Kuitenkin ihan mielenkiintoista, että olisi kiva tietää, missä yhteydessä keskustelua käydään. Kiitos tässä käynyt komission puoleen? Haluaako pääjohtaja jotain sanoa tässä vaiheessa? Täällä tuli paljon kysymyksiä. Te olette yhteydessä totta kai varjoesittelijöihin ja varjovalmistelijoihin ja valmistelijoihin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten sanottu, olen kyllä esittelijän käytössä. Muistuttaisin parista asiasta. Ensinnäkin tämä komission ehdotus täytyy asettaa vuoden 2004 uudistuksen kontekstiin. Se oli erittäin merkittävä, mittava uudistus ja se johti 3,5 miljardin säästöihin vuoden, vuosien 2012 2020 välillä 5 miljardin. Ja muistuttaisin, että tällä oli merkittäviä vaikutuksia. Kresle puhui täällä ongelmista, jotka liittyvät palkkoihin ja värväämiseen. Yksi vuoden 2000 uudistuksen seurauksena meillä on toden tottakin ollut tiettyjä ongelmia nuorten rekrytoinnissa – tietyistä jäsenvaltioista eritoten. Se on yksi, se on tosiasia. Olen ymmärtänyt Rova Gressler, et, Gressle, että me emme teidän mielestänne ole ottaneet huomioon tiettyjä elementtejä, jotka mainitsitte. En nyt voi tässä porata yksityiskohtiin, mutta haluaisin sanoa, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me olemme ö, omaksuneet tiettyjä suuntaviivoja – jotka liittyvät niihin toimiin, joihin tullaan ryhtymään. Komissio on ehdottanut henkilöstön lukumäärän vähentämistä kaikilla, kaikissa kategorioissa, ei ainoastaan hallintovirkamiesten keskuudessa tai muuten vir, mm, vir, virkamiesten keskuudessa. Kyse on kaike, kaikesta henkilökunnasta, jolle otetaan palkkaa esimerkiksi sopimuspohjaisesti. Eli kyse on globaalista vähennyksestä henkilöstön lukumäärässä, jotka ovat kaikkien instituutioiden leivissä. Eli kyse on kaikista instituutioista. Ja tämän vähennyksen tulisi johtaa, jos nyt oikein muistan, niin miljardin säästöihin, mikä on tärkeä säästö, hyvin merkittävä. Tämän ponnistuksen lisäksi tai sen rinnalla, ja ehkäpä tässä vastaisiin myös esittelijän kysymykseen, komissio tulee tietenkin tekemään sisäisen, sisäisten palveluiden tai osastojensa uudistustyön. Tulee organisoimaan sen uudestaan. Eli kaikkien pääosastojen kesken kaikissa virastoissa kaikissa tullaan tekemään tällaista ö, uudelleenstrukturointia. Ja tämä tulee tarkoittamaan 5 prosentin alennusta. Se on vuosittain noin prosentin verran henkilöstökaavassa. Vähennystä siis tarkoittaa Kyse on lähinnä eläköityvistä ihmisistä, joita noin yhtä kahdesta ei korvata enää uudella työntekijällä. Eli tässä on kyse 1250 virkamiehestä. Tämän verran virkamiesten lukumäärä vähenee. Se on kolme kertaa minun pääosastoni henkilöstölukumäärä. Ei mitenkään vähäpätöinen summa ja haluamme käyttää tämän tilaisuuden hyväksemme, voidaksemme myös pohtia virkamiesten, työntekijöiden uutta jakautumista eri pääosastoissa ihan riippuen komission painopisteistä ja prioriteeteista. Ja me tulemme hyötymään tästä harjoitteesta, jotta voimme vähentää henkilöstön lukumäärää siellä, missä se vaikuttaa järkevältä niin, että voimme todellakin viedä eteenpäin omia prioriteettejamme. Mitä tulee muihin elementteihin, kuten vaikkapa työolosuhteisiin, työ, työehtoihin, 37,5 aiotaan siirtyä 40 työtuntiviikkotuntiin. Monet virkamiehet tekevät enemmän kuin 40 tuntia viikossa työtä, eli ei ole syytä aliarvioida sitä, miten merkittävä tämä muutos on tietyille henkilöstökategorioille. Erityisesti tämä koskee naispuolisia työntekijöitä, joiden täytyy tehdä kaksi ja puoli tuntia enemmän viikossa. Sillä tulee olemaan vaikutusta tietysti sitten muun muassa lastenhoitoasioihin ja muihin Eli, mm, eli me tulemme tekemään tällaisen ehdotuksen ja mitä tulee matkakysymykseen, josta Gressle puhui, me tulemme käsittelemään tätä kysymystä hyvinkin eh, vakavasti. Niin. Siinä valossa muun muassa, että miten eh, liik- liikennevälineet kehittyvät. aiemmin. Kuusi tuntia meni autolla Brysselistä Pariisiin tai päinvastoin. Nyt siihen menee kaksi ja puoli tuntia tai kolme tuntia. Eli me olemme kyllä vähentäneet matkustusaikoja. Kuudesta päivästä kolmeen päivään. Ja olemme myös muuttaneet kulukorvauskäytänteitä ja huomasin, että Gresle puhui ähm, ylennyksistä. No, siitä en nyt enempää puhu, mutta mitä tulee joustavaan työaikaan, niin ei tämä ole sellainen toimi, joka on otettu käyttöön vuoden 2004 uudistuksessa, jotta saataisiin enemmän lomia. Ja henkilökohtaisesti pääosaston johtajana tämä on minulle sellainen kysymys, joka on ihan päiväselvä juttu. Tällainen flexitime, joustava työaika, luotiin, jotta virkamiehet saattaisivat, erityisesti perheenpäät, voisivat sopeuttaa työaikojaan, työtuntejaan niin, että voisivat paremmin yhdistää työelämän ja henkilökohtaisen elämänsä. Ja meillä on ihan selkeät suuntaviivat eri yksiköissä ja eri pääosastoissa. johtotehtävissä vastuussa olevien henkilöiden osalta. Eli voin vakuuttaa, että aika harva henkilöstön jäsen käyttää flexitaimin puitteissa ää, sitä rekuperaatiomahdollisuutta, jonka säännöt hänelle mahdollistavat. Se on aika... Mutta tällainen mahdollisuus on olemassa. Ja komissio omassa ehdotuksessaan on vahvistanut sen, että Se sulkisi pois tämän mahdollisuuden johdolta. Eli tällä tavalla halusin hiukan täsmentää näitä Kreslen esittämiä seikkoja. Sitten muista kustannuksista on totta, että tämä on todellinen ongelma, tämä Tämä on todellinen ongelma, tämä juokseviin menoihin liittyvä ää, ongelma. Voin muistuttaa kuitenkin, haluan muistuttaa teitä vielä siitä, että me rekrytoimme kaikkialta ää, Euroopasta ja tälle käytänteelle on tietyt perusteet. Muun muassa kotipaikkaperuste on yksi peruste, mutta me voimme tietysti vielä syventää tätä keskustelua, jos niin haluatte. Tässä vaiheessa minulla on henkilöstöresurssi kollega tässä vieressäni, joka on valmis hänkin vastaamaan kysymyksiinne, jos niin toivotte. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Emmeköhän voi näitä päättää keskustelun tältä osin. Haluaako meidän valmistelijamme jotenkin tätä kommentoida tai sitä johtopäätöksiä? Olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota näistä joistakin vastauksista, joita saimme. Toivottavasti piakkoin saamme selvityksiä muihinkin kysymyksiin. Voimme yhdessä varjojen kanssa tästä keskustella niin, että saadaan aikaan hyvissä ajoin tämän lausunnon ajoissa myös jurivaliokunnan käsittely ajatellen. Yeah. Erinomaista. No niin, kiitos. No niin, muistutettakoon, että kyse on lausunnosta, budjettiosiosta, budjettiseurauksesta, kun henkilöstösääntöjä uudistetaan. Tässä vastuuvaliokunta on jurivaliokunta ja aikataulusta vielä. Se ei ole Kopu Newsissa, mutta valmistelemme sitten jo puhui. Meillä on käännöksiä varten 8. helmikuuta valmis luonnos. Ei anteeksi, jurissa niin, jurissa me saamme, siellä on keskustelu puolestaan ja tarkistus 26.7. maaliskuuta niin, että voidaan äänestää huhtikuussa. Ja sitten jos ajatellaan meidän valiokuntaamme lausuntoa varten, niin äänestys toimitetaan 21. ja 2. maaliskuuta, viikko siis ennen kuin jurissa. Ja keskustelu Lautun luonnoksesta käydään 27. helmikuuta. 22. päivä se on jo käytössämme. No niin, kiitokset. Kiitos valmistelijalle. Ja sitten kohta 16 viimeisenä kohtana esityslistalla. Mosambikin kalastuskumppanussopimus, Alfonso, olkaa hyvä. Il s'agit d'un accord de pêche sur trois ans passé avec la République du Mozambique. Kyse on kolmenvuotisesta kalastussopimuksesta Mosambikin kanssa. Kyse on suurin piirtein kolmesta miljoonasta Euroopasta, eli tämä on hyvin pienimuotoinen sopimus. Rahamarkin kannalta tämä on pieni sopimus. Tammikuussa 2012 tammikuun ensimmäinen päivä tämän määrä, tämän oli määrä astua voimaan. Tämä on jo parempi kuin jotkut aiemmat tapaukset, jolloin täytäntöönpanossa on ollut viiveitä. Nyt kalastaminen on voinut jo alkaa ja on hienoa, että tähän on päästy. Tämä vain huomiona. Toinen seikka tähän Mosabikin sopimukseen liittyen on se, että tässä on merkittäviä huo- parannuksia verrattuna aiempiin sopimuksiin. Nimittäin tässä on miltei kaksinkertaistettu summa, joka on paikallisen kalastuksen kehittämästä varten määrätty. Tarkoituksena on se, että Mosambikin valtio voi itse hyödyntää merialuetta kalastukseen paremmin kuin aiemmin. Tämä on hyvä asia. Tässä on myöskin vähennetty painto, joka kohdistuu kalavaroihin ja toisaalta ryöstö, kalastus ja piratismi ovat siellä huolestuttava ilmiö. Hienoa, että tämä on otettu huomioon tässä. Vaikkakin tässä on budjettivaliokunnan kannalta ollut pieni ongelma. Tätä voidaan mahdollisesti nostaa myöhemmin tätä summaa ja mahdollistaa se, että sopimusta voidaan pistää tämä täytäntöön pieni on budjettiongelma, joka tähän liittynyt, ei ole sellainen, joka estäisi tässä mahdollisesti jatkossa rahoitusmäärän kasvattamisen, rahamäärän kasvattamisen, joten minä olisin suopea tämän hyväksymisen kannalta ja kannustaisin komissiota solmimaan tulevaisuudessakin tämän tyyppisiä kalastussopimuksia, jotka ovat hyödyksi itse vasta puolellekin ja jotka sisältönsä puolessa ovat kunnossa. Kiitos, Rova Grenier je m'associe aux remarques. Olen samaa mieltä kuin kollega Alfonsiikin, mutta pari täsmennystä ehkä voitaisiin toivoa ensinnäkin vuotuinen korvaussumma, se on pienempi kuin aikaisemmin ollut. Aika korkea kuitenkin, jos ajatellaan kuinka paljon kalatonneitaan kalastetaan. Tämä ensin ja toiseksi kehitysapuun osoitettu summa. 250 miljoonaa, se onkin nyt 460 miljoonaa. Mm. mihin perustuu tällainen kehityskulku? Très bien, Hyvä, kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, muistuttaisin, että pääraika tarkistusten jättämiselle on 16. helmikuuta. Äänestys budjettivaliokunnassa 8. maaliskuuta, niin että kalastusvaliokunta voi äänestää 21. maaliskuuta. Me äänestämme täysistunnossa neljä kuukautta myöhässä, mutta ei se nyt ole ihan ennakkotapaus, kuten esittelemme huumoripitoisen totesi. Rova Grölien, niin voisiko komissio vastata kysymyksiin, jos ei nyt tänään, niin toinen joskus, joskus toiste mutta kuitenkin tässä sinne myllyyn menee tämä viesti. No kyllä te saatte komissiolta vastauksen kirjallisesti. Näin. Kiitos. No niin, hyvä. Me olemme käsitelleet kohdat esityslistalle, jossa ei ole mitään muita asioita. Me päätämme kokouksen, mutta muutaman minuutin ajan koordinaattorit vielä jääkööt. Meillä on lyhyt koordinaattorikokous. Tulkit pyydän, että tänne vielä jäätte sitten siksi aikaa niin, että tämä helpottaisi, eli viisi minuuttia taukoa.